valtuuskuntiin ja valiokuntiin. Ja tämän päivän asiakirjoissa nämä nimitykset ovat teille, jos niihin tuli vastahuomautuksia koko loppuun mennessä, niin ne, niitä pidetään hyväksyttyinä. Ja näin pääsemme sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla.